Okay, colleagues, thank you very much. We... Hyvät kollegat, paljon kiitoksia. Voimme jatkaa kokousta. Aloitan siitä, mistä minun olisi pitänyt aloittaa tänä aamuna, nimittäin puheenjohtajan ilmoituksista. Meillä oli kuuleminen, joten hyppäsin niiden yli aamulla, sillä mehän olimme jo aamulla myöhässä, mutta haluaisin siis muistuttaa teitä siitä, että ensi viikon valiokuntakokous on peruttu. Sen sijaan meillä on kuulemiset, kuulemiset, ähm, Maanantaina Dimitrius, komissio jäsenkandidaatti kello 18.30 30 ja tiistaina sitten kello 18-21. Valiokunta voi myöskin esittää yhden kysymyksen maanantaina Inta kuulemisessa kello 2.30 Malmströmille ja Morgorinille 6. lokakuuta kello 18.30, ähm, vain nämä kaksi kysymystä, mutta kuka tahansa jäsen voi osallistua mihin tahansa kuulemiseen. Me olemme juuri saaneet tietää koordinaattoreita, jolla ei tätä tietoa ollut aamulla heilläkään, että saimme juuri puheenjohtajakokoukselta puhe aikaan liittyen tiedon. Meillä on 45 kysymystä jokaisessa kuulemisessa. 11 EPPltä, SNLtä 10, ECRltä 5, Allalta 5, Kuelta 4, Vihreältä 4, EFDDltä 4, sitoutumattomilta kolme. Äh, eli te kautta jaatte sitten puheajan. Saatte lisää tietoa ensi viikolla kuulemiksi liittyen. Nehän ovat erittäin tärkeät. Valiokunta kokous ensi viikolla on peruttu, mutta tänään kello puoli viisi toisessa salissa ei täällä, vaan toisessa salissa kuulemme pian missä, kaksi kuu kahdessa alakerrassa siis meillä on Saharov-palkinto ehdokkaiden esittelyt puoli viideltä. Siis kuulemme Saharov-palkinnon ehdokkaista puoli viisi, anteeksi 15 oli neljä ihmisoikeuksien aliovaliokunnan kanssa yhdessä ja sitten 7. lokakuuta eli kahden viikon päästä äänestetään Saharovin palkinnon saajasta aamulla. Minulla ei ole vielä kellonaikaa tässä, sillä kaikki nyt on muuttunut näiden komission ehdokas kuulemisten vuoksi, mutta jossain vaiheessa aamulla meillä tulee olemaan tuo Saharov-palkinnon saajan äänestys. Eli kirjatkaapa tämä ylös. Tässä olivat puhelin, puheenjohtajan ilmoitukset. Sanoisin, että tämän aamun kuuleminen oli kollegoiden mielestä erittäin mielenkiintoinen. Tämä liittyy myös siihen, mitä Euroopan unioni voi tehdä. minä tulen luonnostelemaan kirjeen korkealle edustajalle ja puhemiehelle ja käsittelemään näitä hyvin tärkeitä asioita, joita tulee hyvin kiireellisesti käsitellä ja lähetän tämän kirjeen sitten vielä kaikille. Meillä on kaksi asiaa tänään, äh, itse asiassa kolme asiaa. Me keskustelemme ilmastonmuutoskonferenssista ja sitten äänestämme, mutta ennen kuin siirrymme näihin asioihin, annan Craig McCraigille puhelimen. Onko komission edustaja täällä? Ahaa, hän onkin. En nähnytkään teitä, kun minulla oli vain lukulaset päällä. Eli Peter McCraig McCaig Onko teillä mitään sanottavaa valiokunnalle? Ei ilmoitettavaa ilmeisesti ole. Tämä on hienoa aikataulullisista syistä. Eli nyt voimme siirtyä suoraan esityslistan kohtaan. Mikä se olikaan? Numero seitsemän. Minulla on paperit hiukan sekaisin tänään. Esityslistan kohta numero seitsemän. Tämä liittyy YK ilmastonmuutoskonferenssiin. Minä annan tästä alustuksen ja puhun hiukan siitä, miksi valiokunta käsittelee asiaa. Kuten kollegat, jotka täällä ovat aikaisemmin olleet jäsenenä, tietävät, Euroopan parlamentti aina hyväksyy päätöslauselman ennen COP-kokousta, eli COP-kokoushan on ilmastosopimusten osapuolten konferenssi, ja tämä liittyy kun ilmastonmuutoksen sopimustyöhön. Ympäristövaliokunta on vastuuvaliokunta, mutta meidän valiokuntamme myöskin aina hyväksyy päätöslauselman, joka otetaan mukaan ympäristövaliokunnan päätöslauselmaan, josta sitten äänestetään, ja marraskuun täysistunnossa se hyväksytään. Meillä on siis hyvin tiukka aikataulu, jotta saamme oman päätöslauselmamme valmiiksi ja käännettyä ja äänestettyä siitä, jotta voisimme aikaisin sitten marraskuun alussa antaa tämän ympäristövaliokunnan käsiteltäväksi, jotta siitä voitaisiin marraskuun täysistunnossa äänestää. Varmaankin monet teistä tuntevat ilmastokysymykset, minun ei tarvitse niistä niinkään puhua. Haluan vain sanoa, että viime viikolla Strasbourgissa meillä oli keskustelu liittyen liittyen New Yorkin tämän päivän kokoukseen ennen tätä ilmastokonferenssia. Meillä on huippukokous, jossa maailman johtajat keskustelevat siitä, mitä he voivat tehdä ja kuinka Liman joulukuun COP-kokouksessa toimitaan, mutta myöskin, mikä yhtä tärkeää, he keskustelevat siitä, kuinka ensi vuoden Pariisin kokouksessa toimitaan. Tässä on toivoa siitä, että vihdoin Kööpenhaminan kokouksen jälkeen nyt saataisiin lopultakin edistystä aikaa. Meillä oli keskustelu tästä asiasta viime viikolla ja tässä keskustelussa minä mainitsin, että kun vuosi sitten olin Keniassa näin ensi kädessä ihmisiä, joiden elinkeinoon ilmastonmuutos vaikuttaa. He eivät pysty enää entistä elinkeinoaan harjoittamaan ilmastonmuutoksen vuoksi ja he olivat minun yhteydessä Tämän vuoksi meidän valiokuntamme on aina tässä päätöslauselmatyössä mukana, sillä se liittyy läheisesti meidän työhömme. Me olemme valmistelleet päätöslauselmaluonnoksen teille, mutta valitettavasti, koska käännös oli myöhässä, tätä käännettyä versiota ei ole saatavilla. En ole varma, jo työasiakirjaa jaettu. Kyllä. Pyysin, että tämä työasiakirja jaettaisiin teille tänä aamuna. Teillä pitäisi nyt olla se edessänne, vai oletteko saaneet sen sähköpostilla? Onko se täällä salissa vai... Sitä ilmeisesti jaetaan teille juuri nyt. Eli tässä teillä käy ilmi, minkä tyyppinen päätöslauselmaluonnos tulee olemaan. Me luonnostelemme tässä tulevien viikkojen aikana. Ja sitten tähän luonnokseen esitän tarkistuksia ja sitten kolmas marraskuuta meillä on erityiskokous, jossa äänestämme tästä päätöslauselmasta. 14. lokakuuta kello 12 on tarkistusten jättämisen takaraja. Ja teillä on nyt jonkinlainen ajatus siitä, mitkä tärkeimmät asiat tässä päätöslauselmatekstissä ovat. Kehitys kysymysten kannalta tärkeintä on se, että Euroopan unionin pitäisi saada aikaan uskottava paketti, uskottava tarjous YK-neuvotteluihin. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopalla on oma piha kunnossa ja että meillä olisi uskottava Euroopan unionin paketti ilmastonmuutoksen alalla vuoteen 2020 mennessä. Ja tämä Tämän pitäisi myöskin kestellä Kööpenhaminan vuonna 2009 sovittua vihreää rahastoa ja pyydämme, että tässä komissio olisi aktiivinen. Me tulemme keskustelemaan STGistä tulevina viikkoina ja yksi näistä tulee olemaan ilmastonmuutos. Nämä STGt neuvottelut ja Kopeli ilmastonmuutoksen osapuolten konferenssineuvottelut kulkevat rinta rinnan. Me käsittelemme niitä yhdessä. Nyt uudet komission jäsenet tulevat tekemään yhdessä yhteistyötä ilmastoasioista ja kehitysyhteistyöasioista vastaavat komission jäsenet, jotta voisivat maksimoida Euroopan unionin painoarvon näissä kysymyksissä. Nyt päätänkin puheenvuoroni tähän ja annan teille mahdollisuuden keskustelu Catherine Bides ja tämän jälkeen etenemme. Olkaa hyvä. Mm, my feeling on this one is, as you said, we haven't got the... Kuten sanottu, meillä ei ole vielä lopullista tekstiä pöydällä, mutta johdantosan kappaleissa pitäisi korostaa vaikutusta kehitysmaihin ja saaristoalueisiin. AKT tee JPA tapaa mars-joulukuussa viimeksi, kun kokoustimme, niin lobbaus oli aika lailla vahva ja viitattiin siihen vaikutukseen, mikä merenpinnan nousulla on saaristoalueisiin, joten meidän tulisi korostaa juuri tätä vaikutuspuolta. Katsotaan, missä määrin uusi komissaari on innostunut tästä aiheesta. Myönnettäköön, että olen hiukan hermostunut sen suhteen, missä määrin uusi komissaari sitoutuu tähän asiaan. Meidän täytyy kaikin keinoin varmistaa, että nyt ymmärretään, että tällä ei ole vaikutusta ainoastaan Euroopan, vaan koko maailman talouteen. Kaikki odottavat, että me autamme heitä. Ja JPA-kokouksessa aina korostetaan, että te aiheutatte tämän ilmastonmuutoksen, joten mitä aiotte tehdä meidän hyväksemme, joten meillä on velvollisuus toimia tiukasti, kun tiedämme, että aikataulu on tässä kaiken A ja O. Minä toivoisin, että juuri kehitysmaat saataisiin tähän mukaan. Meillä on nyt monta puheenvuoropyyntöä, yksi, kaksi, kolme. Meillä on viisi puheenvuoropyyntöä. Niinkö? Jos voisitte pidäytyä kolmessa minuutissa, noin kolmessa minuutissa, niin tämä onnistuu seuraavana Heidi Hautala ja sitten Lui Kiro. Um, I... Kiitoksia Linna. No totta puheen minulla ei ollut hirveästi aikaa perehtyäkseni tähän asiakirjaasi, mutta tietenkin se vielä tehdään. Kysyisin kollegoilta ja sinultakin seuraavaa. Mitä voitaisiin tehdä, jotta ilmastopolitiikka ja ilmastonmuutos huomioitaisiin kaikissa EUn kehitysyhteistyö politiikoissa ja erityisesti kehitysyhteistyörahastossa. Me olemme sitoutuneet rahoitustoimintaan, emme kuitenkaan toivotulla tavalla, ja meidän tulisi katsoa innovatiivisemmin miten voitaisiin tukea ilmastonmuutokseen liittyvää toimintaa. Minä en usko, että tämä on kaikkien mielessä silloin, kun etenemissuunnitelmia lähdetään laatimaan muun muassa kehitysyhteistyön rahastoa varten, joten meidän tulisi katsoa, minkälaisia innovoivia ratkaisumalleja voisi olla tarjolla. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy seuraavaan seikkaan. Mielestäni sopimukseen sopimukseen allekirjoittamiseen liittyvää umpikuja on pitkälti johtunut siitä haluttomuudesta, jota on ollut havaittavissa kehitysmaiden puolella. Eli meidän tulisi katsoa, miten voisimme kehitysyhteistyövälinein rohkaista G77-maita ja erityisesti kehitysmaita ja nousevia talouksia sitoutumaan laaja-alaiseen sitouvaan sopimukseen. Minulla ei ole juurikaan konkreettisia ehdotuksia, mutta toivoisin, että tekin pohtisitte tämän tyyppisiä kysymyksiä. Kiitoksia. Kiitoksia Guerrero ja sitten Luis Bonga. Eh, Kiitos, kuten jo sanoin. Rouva puheenjohtaja, ei tässä nyt ole paljon tarvetta selittää, mitkä ovat riskit. Ihmiskunta ei ole ollenkaan nyt lähtenyt mukaan vastaamaan tähän ilmastonmuutosprosessiin. Ilmastonmuutos ei tarkoita vain sitä, että minkälainen tulevaisuus meillä on käsissämme, vaan että onko meillä ollenkaan tulevaisuutta jäljellä Eli pystymmekö me selviämään hengissä näistä ilmastonmuutoksista ja miten se tulee vaikuttamaan meidän maapallollemme, maapallomme ja Ja Jos suhtautuu negatiivisesti, negationismin mukaisesti tähän ilmastonmuutokseen, niin se on aika järkyttävää. Niitä henkilöitä löytyy paljon meidän maissamme, jopa meidän jäsenmaittemme hallituksissa. Eli on, siitä on tullut semmoinen tietynlainen veruki, anteeksi pyyntö niille, jotka eivät halua lähteä taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan, että kieltävät sen olemassaolon. Toisekseen edellisellä lainsäädäntökaudella me hyväksyimme päätöslauselman ilmastopolitiikasta, jonka mukaan parlamentin kanta oli hyvinkin kunnianhimoinen, kunnianhimoisempi kuin komission tavoite ja kannanotto. Siinä oli kyse nimenomaan kasvihuone kasvupäästöistä ja siinä puhuttiin paljon muistakin tärkeistä aspekteista ja myöskin energiatehokkuudesta josta pitäisi saada jonkunlaiset, josta ei ollut minkäänlaista yhteyttä mm, komissioon. Sen takia minä haluaisinkin kysyä komissiolta, onko se nyt valmis kompromisseihin muokkaamaan uudestaan ehdotustaan tänä syksynä ja onko meillä aikaa, onko heillä aikaa, onko meillä syytä olla ylpeitä EU:ssa, että onko EU todella täyttänyt mm, lupauksensa sitoutunut velvoitteisiinsa ennen tätä huippukokousta ilmastonmuutoksesta – jos ajattelemme nyt asioita tämän valiokunnan näkökulmasta, miten me voimme auttaa niitä maita, niitä sektoreita, niitä maa-alueita, joissa ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat olla kaikista tuhoisimpia noiden maiden alueille, asukkaille. Ajattelen tässä Keniaa, kävin siellä äskettäin, mutta on paljon muitakin maita, joissa on voitu todeta, että usein kaikista köyhimmät kärsivät kaikista eniten ilmastonmuutoksista taloudellisesti, ympäristöllisesti ja niin edespäin. Me haluaisimme jonkunlaisen sitoumuksen myös tästä valiokunnasta, että mikä tulee olemaan yleinen ilmastopolitiikka, jos me olemme koko ihmiskuntaa. Meidän pitää olla solidaarisia niiden maiden kanssa, jotka eivät itse pysty vastaamaan tähän suunnattomaan alueelliseen haasteeseen ilmastonmuutoksessa. Ja meidän täytyy tajuta, mitkä niiden vaikutukset ovat maailmanlaajuisesti. Toivoisin, että komissio vastaisi jotenkin näihin. Meillä on komission jäsen, joka tulee vastaamaan keskustelun lopussa. Jostain Ponga ja sitten Kathleen Ambert. Kiitos rouva puheenjohtaja. Kolme kommenttia. Ensimmäinen, että on erittäin tärkeää, että pääsemme mahdollisimman nopeasti sopuun, jotta sitovat velvoitteet tulevat velvoitteiksi kaikille toimijoille, jos ajattelee minimoinaan kasvihuonekaasuja kuten Guerrero sanoi, maapallo lämpenee lämpenemistään ja pitää toimia kiireesti. Toiseksi EUlla pitää olla selkeä kanta, jotta sillä on ratkaiseva rooli tämän kansainvälisen sopimuksen toteuttamisessa. Me voimme Euroopan tasolla poistaa ja vähentää kasvihuonekaasuja, jolloin Eurooppa voisi olla johtavassa asemassa, kun pyrimme vähentämään ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia. Meidän täytyy jatkaa kansainvälisiä neuvotteluja. Kolmannes, kolmas asia siis sanottiin jo äsken. Afrikan maat kärsivät suunnattomasti ilmastonmuutoksesta, mutta myös Tyynemeren maat kärsivät siitä. Meidän täytyy muistaa aina, että kaikista köyhimmät maat ovat kaikista haavoittuvaisempia, erityisesti Tyynemeren pienet saaret. Meidän pitää auttaa niitä rahoituksellisesti, kun ne pyrkivät toimimaan ilmastonmuutosta vastaan tässä on kyseessä myös EUn uskottavuus ja myös kuinka me olemme yhteneväisiä politiikkamme kanssa ja, kun, ja onko se uskottava muiden silmissä. Kiitoksia Karin Valofin ja sitten Paul Rubik. Thank you, Chair. Um, I will not take... Kiitoksia puheenjohtaja, en käytä liikaa aikaa. Haluaisin vain tässä muotoilla uudelleen se, mitä sanoin viime viikon keskustelussa. Olen tässä valiokunnassa melkoisen uusi eh, jäsen ja minulla on kehitysasioissa paljon opettavaa, mutta tiedän, eh, tiettyjä asioita Euroopan ilmastopolitiikassa. Tiedän, että erät jäsenet ovat lähdössä, lähdössä Limaan ja mielestäni on erittäin hienoa, että myöskin DEVE-valiokunta voi antaa lausuntonsa ilmastonmuutokseen ja COP20-kokouksen valmisteluun liittyen. Meillä ei DEVE-valiokunnassa varmaankaan ole hirveän paljon rahaa, mutta tämähän on aivan toista luokkaa kuin se, rahamäärätä tarvittaisiin, jos haluamme ratkoa ongelmat kehitysmaissa ja sen, kuinka me ratkaisemme teollisuuteemme liittymät ongelmat esimerkiksi. Tätä haluaisin korostaa. Tämä on Euroopan unionin vastuulla oleva asia, kaikkein tärkein asia, joka meidän tulee sanoa kehittyviin maihin liittyen. Tämä on meidän vastuullamme meidän pitäisi olla häpeissämme siitä, mitä Euroopan tasolla on viime vuosina tapahtunut ja niistä vastuista, joita emme ole viime vuosina kantaneet. Te mainitsitte sen, että me tarvitsemme selkeitä päämääriä ilmaston alalla, mutta tarvitsemme myöskin uudistuvan energian alalla selkeitä päämääriä ja energiatehokkuuden alalla selkeitä päämääriä. Nämä kolme ovat tärkeitä, haluaisin sitä korostaa. Ja tulevassa neuvoston kokouksessa kokous tulee olemaan erittäin tärkeä. Ja myöskin tämä päätöslauselma, toivon, että saamme tämän ympäristövaliokunnan tasolle ja sitten läpi täysistunnossa. Ja sitten voimme lähteä limaan ja se on hyvin tärkeää. Kiitoksia, on hienoa kuulla, että ympäristövaliokunnan kommentit täällä hoitetaan huomioon ja kuullaan. Rubi ja Koora, olkaa hyvä. Minähän tulen teollisuus ja voin onnitella Hedikaartia siitä, että hiilidioksidikaasupääsyn leikkaaminen 20 prosentilla on hyvä tavoite ja se on myös toteutunut. Eurooppa on tässä suhteessa maailmanlaajuisesti edelläkävijä. Meidän Euroopan parlamentin politiikka on tukenut sitä, että kun että ollaan päästy 10 prosenttiin Mielestäni Euroopan unionin politiikko tässä suhteessa esimerkillistä ja tästä täytyy viestiä ulospäin. On puhuttu epäonnistuneesta hiilidioksidikaasupolitiikasta. Jos näin on, niin mitäs meidän pitäisi muille sitten sanoa Euroopan unionin ulkopuolella? Mielestäni päästökauppajärjestelmää pitäisi käsitellä uudestaan Olisi valitettavaa, jos osaavat ihmiset siirtyvät EUn ulkopuolelle ja tuotanto lisääntyisi siellä, mikä tarkoittaisi hiilidioksidikaasupäästöjen kasvua, mikä ei ole hyvä. Ja meillä on suurin ostovoima maailmanlaajuisesti katsottuna. Me tuomme paljon tuotteita unionin alueelle ja tästä syystä olisikin järkevää, että me varmistamisen sen, että ne, jotka käyttävät myöskin yksityisellä puolella paljon hiilidioksidia, niin myöskin maksavat paljon. Eli kuluttajatasolla meidän pitäisi varmistaa, että kansalaisillakin on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että hiilidioksidijalanjälki pienenee maailmanlaajuisesti. Ja minä uskon, että kopissa tullaan keskustelemaan siitä, miten tällaisesta järjestelmästä saataisiin mahdollisimman tehokas. Kiitoksia. Kiitoksia, Karau ja Lola Sanchez. Grazie, presidente. Bene, anche io come... Kiitos, puheenjohtaja. Niin kuin jotkut muutkin kollegat, minulla ei ollut mahdollisuutta perehtyä tähän tekstiin. Mutta kyllä perehdyn siihen mahdollisimman pian. Haluaisin kuitenkin puhua ilmastonmuutoksesta sen verran, että vaikutukset eivät enää ole siedettäviä meidän maapallollamme. Pariisissa laadittiin puiteohjelma laaditaan puiteohjelma ilmastonmuutoksesta 2015. Se on kieton jälkeinen sopimus, mutta siitähän on jo päätetty, koska tässä, mutta tarkoittaako tämä nyt sitten, että kaikki toiminta lykätään vuodelle 2020? Pitää lähteä muuttamaan tätä asiaa jo nyt maailmanlaajuisesti. Minulla on tässä muutama kysymys kun puhutaan a Cancun, e, punto sappiamo che questo si Vihreä rahasto ilmastonmuutosta vastaan taistelemaan, sen kun se on perustettu, ajatellen juuri niitä maita, jotka ovat suurimman uhan alla ilmastonmuutoksen takia. Mm, Mi, mi, onko tässä kyse diplomaattisesta koskemattomuudesta? Voidaanko näitä asioita tutkia rikosoikeudellisen menettelytavan mukaisesti? Onko tässä nyt kyse, koska tässä on kyse suurista summista ja ne, jotka niitä ovat käyttäneet, esimerkiksi 100 000 äh, dollaria, tuntuu siltä, että täälläkin on vähän äh, lahjontaa ilmassa, olisi er, tärkeää, että tätä voitaisiin tutkia mahdollisimman avoimesti. Mitä sitten tulee korvauksiin? Me tiedämme, että on olemassa ihan varsinaisia kehitysmekanismeja, että voisimme vähentää vahingollisia päästöjä nimenomaan kolmansissa maissa, niissä maissa, jotka saastuttavat runsaasti. Tällä on seurausvaikutuksia väestölle, alkuperäisväestölle. Investoidaan puhtaan puhtaan kehityksen mekanismeihin, ja tällä voisi olla suuret vaikutukset kolmansien maiden asukkaille. Madam Sanchez and Mr. Kiitoksia Sanchez ja Goens. Yes, um... Kiitos rouva puheenjohtaja. No, muutama kommentti ihan lyhyesti. Me haluaisimme, että kustannukset kaatuisivat enemmän kehittyneiden maiden harteille ihan selvistä syistä, historiallisista syistä, ilmastollisista syistä ja, ja yhteisen periaatteellisen vastuun takia, joka olisi kuitenkin hieman eriytetty. Me myös ehdotamme, vaikka en minä tiedä näkyykö se kohdassa viisi tässä tekstissä, se liittyy tiukasti kehityksen, kehitystoiminnan rahoitukseen. Siihen pitäisi olla ihan selvä kappale, jota sitä voitaisiin lukea, ettei tässä lähetä lähdetään niin, niin, ikään kuin varastamaan rahaa tästä kehitysyhteistyörahastosta. Euroopan pitäisi puolustaa tätä kantaa muilla foorumeilla, esimerkiksi YK tai OECDssä. Pitää olla selvää, mitkä varat ovat mitä, mihin, mihin tarkoitukseen varattuja. Kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tässä puuttua kahteen asiaan. Ensimmäinen koskee rahoitusta ja toinen politiikkamme johdonmukaisuutta. Rahoitukseen liittyen näen tässä luonnoksessa, joka meillä on jaettu kohdassa, hetkinen, kohta D. Tässä puhutaan tarpeesta vapauttaa 100 miljardia vuoteen 2020 mennessä. Uskoisin, että kokemuksemme rahoitukseen liittyen osoittaa, että olemme kaukana tästä. Tässä valiokunnassa meitä on muistutettu siitä, että kaikki sellaiset asiat, jotka leikkaavat ilmastonmuutoksen vaikutuksia kehitysmaissa, tulee rahoittaa ei-kehitysvaroista, eli lisää ylimääräisistä varoista ja olemme olleet lähestulkoon yksimielisiä tästä asioista. Sekä jäsenmaissa että komissiossa tätä kysymystä on aina vältelty. Meillä on ollut suuria vaikeuksia muutamat miljardit Kööpenhaminassa saada ähm, Euroopan unionilta ja jäsenmailta käyttöön ja uskoisin, että tässä me tuudittaudumme kuvitelmiin, jos me ajattelemme, että 100 miljardia saisimme vuoteen 2020 mennessä käyttöön. Minä en tähän henkilökohtaisesti uskottaen en näe, minkälainen ratkaisu tämä voisi tuottaa. Sitten toinen asia, kun olemme käytännönläheisiä ja pragmaattisia, meidän pitäisi korostaa politiikkamme johdonmukaisuutta. Me jätämme Saksan yksin, energiavallankumouksensa kanssa, vaikka, hän, vaikka Saksa meille osoittaisi tietä. Mielestäni tämä pitäisi olla kollektiivista työtä. Jos yksi maa yksin toimii, se epäonnistuu, tai kaikki yhdessä toimivat ja onnistuvat. Tämä on itsestään selvää. Sen pitäisi olla selvää kasvihuonekaasujen leikkaamisen alallakin. Tässä olivat ne pari asiaa, jotka halusin mainita tässä on uhka, että jälleen kerran petämme kehitysmaat sellaisilla summilla, joista emme saa kuitenkaan kuin pienen pienen osan käyttöön todellisuudessa. Pienen osan näistä sadasta miljoonasta. Paljon kiitoksia ja edustaja Höbuk, olkaa hyvä. Tässä on puhuttu paljon rahasta ja kustannusten jaosta, mutta meidän tulisi keskustella myöskin käytännöllisesti kysymyksistä. Elintarviketurva, miten se voidaan varmistaa, kun ilmasto-olosuhteet muuttuvat, niin maataloustilat ja maatalouden eri mallit juuri köyhillä alueilla kärsivät suuresta paineesta. Kyse ei ole vain ainoastaan rahan jaosta, vaan myöskin käytännönläheisistä kysymyksistä. Eli kehittää sellaisia maatalous järjestelmiä, jotka ovat ilmastonmuutoksen mukaisia. Eli ne, niiden pitäisi olla kestäviä. Vain ja ainoastaan näin voimme varmistaa elintarviketuotannon. Kysehän on ihmisoikeuksista, jotka tulisi pitkällä aikavälillä taata. Puhutaan kyllä oikeudesta elintarvikeisiin, mutta on olemassa puoli miljardia ihmistä, jotka näkevät jatkuvasti nälkää ja tästä tulee melkoinen haaste ilmastonmuutoksen myötä ja tämäkin pitää huomioida tässä tekstissä. Kiitoksia. Um, thank you. Well... Kiitoksia. Hyvät kollegat, tämä on luonnossa, tullaan kääntämään. Teidän pitäisi saada käännös parissa viikossa ja sitten voitte tehdä tarkistuksia näillä linjoilla. Um, ennen kuin siirrymme eteenpäin, haluaisimme kuulla Euroopan komission edustajaa. Te voitte puhua siitä, mitä tänään tapahtuu New Yorkissa. Uskokseni puheenjohtaja Barros on paikalla. En tiedä, mitä hän tulee sanomaan. Te voitte ehkä siihen viitata. Ja teille voidaan myöskin esittää sitten kysymyksiä. Adel, Jans Adelberg, ilmastonmuutos pääosastolta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, let me perhaps start Paljon kiitoksia. Aloittaisin ehkäpä kiittämällä parlamenttia siitä, että olette niin kiinnostuneet ilmastoneuvotteluista ja erityisesti teidän valiokuntaa haluaisin kiittää siitä, että te haluatte osallistua tämän päätöslausuman laatimiseen. Ilmasto, ähm, neuvottelut nyt ovat kriittisessä vaiheessa, kuten Äh, Roa Mäkevän mainitsi. Tämä Ban Kimun kokous on käynnissä ja Liman kokous tulee olemaan erittäin tärkeä virstapylvässä ensi vuoden Pariisin ilmastokokousta ajatellen. Siellä tullaan sopimaan sitova, kaikki osapuolia sitova ilmastosopimus. Me olemme nyt tilanteessa, joka on muuttunut hyvin paljon Kööpenhaminan kokoukseen verrattuna meillä on melko lailla varovaiseen optimismiin syitä. Tässä todellakin huomataan, että Euroopan unionin tärkeimmät kumppanit ryhtyvät suurempiin kotitoimiin kuin aikaisemmin. Erityisesti kun tarkastellaan Yhdysvaltoja, ne ovat ryhtyneet ennen näkemättömiin ilmastotoimiin, tai Kiinaa, joka erityisesti on ilmasto päästökauppajärjestelmän luonut. Se on melko lailla Euroopan unionin mallin mukainen ja myöskin kun tarkastelemme Euroopan unionin omaa esimerkkiä, on melkoisen selvää, että Euroopan unionin onnistuminen alalla, mm, kun talouskasvu ja päästöjen leikkaukset on saatu yhdistettyä on yhä selvempi ja selvempi. Meidän tulee olla kunnianhimoisia tässä ilmastotyössä ja kuten olette ehkä kuulleet hallitusten välisessä ilmastopaneelissa ja sen viimeisessä raportissa, ellemme tee Pariisissa uutta sopimusta, me saatamme 3,5 tai 4 asteen kaltaista ilmastonmuutosta tulevana vuosisatana kohdata, ja tämä vaikuttaa erittäin monien ihmisten elinkeinoon ja elämään ympäri maailman. Tämä kiinnostaa ehkäpä kaikkein eniten tämän valiokunnan jäseniä. On aina tärkeää muistuttaa ihmisiä siitä, että ilmaston muutos on hyvin suuri kehityshaaste. Ne maat, joissa on suurempia kehityshaasteita, ovat kaikkein haavoittuvaisemmat ilmastonmuutoksen aiheuttamille seurauksille. Ja myöskin usein ilmastonmuutosta vastaava työ on samalla linjoilla kehitysyhteistyön kanssa. Jos kehitysapu ei tätä päämäärää ota huomioon. Se tietyllä tavalla nakertaa omaa oksaansa ja uhkaa siitä tämän vuoksi inhimillisen kehityksen päämäärät ja ilmastonmuutoksen ähm, vastainen työ kulkevat rintarinnan. Tässä haluaisin äh, puhua Euroopan unionin toiminnasta Liman konferenssin suhteen. Tarkoituksena on saada tiettyä selvyyttä tästä etu tiedosta. Tämä on hyvin tekninen seikka, mutta tämä tarkoittaa sitä, että viime vuonna Varsovassa kaikki osapuolet päättivät äh, luoda tietynlaisen äh, kansallisten sitoumusten tai päästöjen leikkaussitoumusten äh, suunnitelman, ja tämä suunnitelma on tietyllä tavalla tarkoitusta varten, että näitä päämääriä voidaan läpinäkyvällä tavalla vertailla. Meidän tarkoituksena on saada aikaan sellainen prosessi, joka ennen Pariisin ilmastokonferenssia teki mahdolliseksi arvioida, ovatko nämä kollektiiviset ponnistukset riittävällä tasolla. Toinen erittäin tärkeä asia, jonka Euroopan unioni haluaisi Liman kokouksessa saada aikaan, on se, että meidän pitää edistyä sen tarkastelemisessa, kuinka uusi ilmastopolitiikka voi ilmastotalouden ja ilmastonmuutoksen vaikutusten hallinnan alalla edetä. Nämä asiat liittyvät ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin ja tässäkin Euroopan unionilla täytyy olla jotakin uskottavaa tarjottavana. Uskoakseni tänään puheenjohtaja on puheessa kuulimme, että 14 miljardia Euroopan unioni tulee äh, tarjoamaan tulevien seitsemän vuoden aikana, siis tulevan äh, rahoituskehyksen aikana kansainvälisille kumppaneille. Me myöskin pyrimme takaamaan sen, että muut maat osallistuvat tähän ja pyrimme myöskin takaamaan sen, että ilmastorahastoon osallistuvat myöskin kehitysmaat, kolmannet maat, ja että tämä sopimus käsittelee myöskin yksityisen rahoituksen kysymystä. Edustaja Beete tähän viittasi. Julkinen rahoitus ei riitä, sillä haaste on niin suuri. Esettiin myöskin kysymys siitä, mitä Euroopan unioni tarjoaa Liman kokouksessa ja Liman kokouksen jälkeen, mitkä omat päästöleikkauksemme tulevat olemaan. Ja tässä kontekstissa on todellakin erittäin tärkeää, että Euroopan unioni on johtajana. Koko maailma tietyllä tavalla katsoo ilmastoneuvotteluissa Euroopan unionia ja odottaa sen ehdottoman jotakin kunnianhimoista. Me odotamme suurella mielenkiinnolla päätöstä, jonka Euroopan neuvosto 23. lokakuuta tulee tekemään tässä aivan varmasti ennen määrättyä takaraja me pystymme tämän päätöksen viemään YKlle ja tähän myöskin puheenjohtaja Barroso viittasi. Ja myöskin Liman, sopimuksessa on tarkoitus, keskustelussa on tarkoitus saada käsiteltyä sitä, mitä tullaan tekemään ennen vuotta 2020 ja kuinka aikaisen reagoinnin toimia järjestetään laajemmin. Euroopan unionin onnistuminen Limassa on äärimmäisen tärkeää, jotta voisimme saavuttaa kaikki nämä aikarajat, jotka tulee täyttää, jotta Pariisin huippukokous onnistuu. Ja tässä me nojaamme myöskin parlamentin. Parlamentin on syytä ennen Liman konferenssia saada aikaan vahva lausunto. Paljon kiitoksia 14. lokakuuta on tarkistusten jättämisen takaraja ja tämä käännös saadaan jakoon parin viikon sisällä. Voimme nyt siirtyä eteenpäin. Siirrymme kohtaan kahdeksan. Kyseessä on äänestys vuoden 2015 yleisestä talousarviosta. Tässä meillä on kysymys siitä, että käsittelemme edellisessä kokouksessa hyväksyttyjä, hyväksyttyjä tarkistuksia. Haluaako esittelijä sanoa jotakin? Ilmeisesti ei. Meillä on kompromissitarkistus, jota EPP, SND, EFDD tukevat. mä kattaa tarkistukset 2, 3 ja 4. Se on äänestyslistassanne. Tiedän, että teillä on suullinen kysymys, mutta kompromissi, teksti on teillä, en sitä lue, teillä on se edessänne. Ennen kuin aloitamme äänestyksen, me testaamme äänestyslaitteita, sillä ne temppuilevat aikaisemmin. Äänestetään kuka haluaa kahvia. Kaikki, jotka haluavat, äh, äänestävät kyllä. Äänestys alkaa. Close. Äänestys päättyy. Suurin osa tukee sitä, että haluamme kahvia tai teetä. Emme saa kumpaakaan, mutta tässä testattiin vain laitteistoa. No Minä en saa kumpaakaan, sillä minulla ei ole äänestyskorttia mukana. Joten sopiiko teille tämän kerran, että ihan kättä nostamalla äänestän. Joku Joko sanoa kyllä tai ei, jos meidän täytyy tehdä ähm, koneäänestys, mutta emme ehkä koneäänestystä joka kohdassa tarvitse. Somebody else without a vote. Can I just remind people... Onko jollakin muulla tilanne, jossa äh, tilanne, että heillä ei ole äänestyskorttia. Yrittäkää muuta tulevaisuudessa ottaa äänestyskorttinne mukaan, niin elleivät laitteet toimi. Pyrkikää vaihtamaan paikkaa. Jos liian moni ihminen äänestää ilman korttia, niin tämä muuttuu hiukan monimutkaiseksi. Onko kaikilla kortti? Edustaja Slide, toimiko laite? Kertokaa minulle, jos äänestyslaitteisto ei toimi. Okay, so we can, we can begin. Voimme nyt aloittaa äänestyksen. Meillä on suullinen tarkistus tarkistukseen yksi. Edustaja Stie. Uh, um, Paljon kiitoksia. Rouva puheenjohtaja saaneen lukea tämän suullisen tarkistuksen. Se kuuluu. Toivoo, että rahoitusta lisätään humanitaaristen järjestöjen suuntaan, kuten UNHCR tai MCMSF suuntaan juuri näinä konfliktiaikoina, ja näin voitaisiin huomioida myöskin pakolaistilanteet erityisesti tarjoamalla lääkintäapua perustarvikkeita ja koulutusta erityisesti näinä aikoina, kun Länsi-Afrikan maat ovat taistelemassa Ebola-virusta vastaan? The split vote. Eli tässä on kyseessä suullinen tarkistus. Ähm, hyväksyvätkö kaikki meidän suullisen tarkistuksen? Voimme siis aloittaa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 5 kompromissi 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 2. Nämähän kaikki raukeavatkin. Pahoittelen. Eli tarkistus 5 kappale 6. Tämä on vedetty pois. Tarkistus 6. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Toinen osa puolesta vastaan hylätty. Tarkistus seitsemän, edustaja Ryby puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan Anteeksi, tästä en äänestäkään, koska tarkistus 7 hyväksyttiin. Äänestämme nyt tästä koko lausunnosta kokonaisuudestaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Äänestämme tämän vielä koneellisesti uudelleen. Eli koneellinen äänestys, loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja laskemme nämä kaksi ääntä ilman korttia. Äänestys päättyy. 25 puolesta, kolme vastaan, eikä tyhjää. Tämä on hyväksytty paljon. Kiitoksia tästä. Um, Seuraava esityslistan kohta muut asiat. Onko kellenkään muita asioita? Edustaja Hautala. Have a minute. Kiitoksia. Niin, meillä on vielä hetken aikaa, joten saan oso ottaa esille yhden asian, jota en muistanut käsitellä koordinaattoreiden kokouksessa. Tämä kirjelmä, jonka 46 parlamentaarika on kirjoittanut Junckerille. He toivovat siinä muutosta komission kokoonpanoon ja salkkujakoon, erityisesti kestävän kehityksen mukaan ottaminen, joten kysyisinkin, että onko mitenkään mahdollista, että tämä valiokunta ja te puheenjohtajan ominaisuudessa voisitte varmistaa, että jotain tämän tyyppistä tehtäisiin. Olisi aika lailla vanhanaikaista, jos tällainen asia jäisi kokonaan huomioimatta näissä tehtäväkuvauksissa. Uskoakseni tästä ei ole keskusteltu koordinaattoreiden kanssa. Meidän pitää ryhmien välillä keskustella asioista eri poliittisissa ryhmissä ja sitten kuulemisissa, jos ryhmät haluavat, he voivat tuoda, ne voivat tuoda tämän asian esiin. Te voitte keskustella kollegoiden kanssa. Nyt ö, meillä ei ole koordinaattorin kokousta ennen seuraavaa kokousta. Görens. Minulla ei ollut mahdollisuutta reagoida äsken komission esitykseen ilmastonmuutoksesta. Minä sanoissani puhuin alussa ja korostinkin sitä, että raha, jonka avulla taistellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan kehitysmaissa, se raha pitää tulla budjetista, eri budjetista kuin kehitysyhteistyöbudjetista, mutta komission edustaja sanoi, että jos ei voida käyttää kehit- kehitysyhteistyövaroja, niin silloin se kyllä mm, tekee porsaareen, tekee hallaa tälle ilmastonmuutoksen vastaiselle taistelulle. Kyllä mielestäni siinä samalla sitten kyllä tehdään hallaa köyhyyden vastaiselle taistelulle, jos emme eriytä näitä budjetteja. Meidän täytyy keskustella tästä tarkasti. Meidän doktriinimmehän on se, mistä minä, minkä minä jo esitin. Minä vain kerroin ihan kirjaimellisesti siitä, mistä me sovimme edelliselle lainsäädäntöön saisadantokaudella ja haluaisin ottaa tämän esille esityslistan kohdaksi seuraavassa valiokuntakokouksessamme. Te voisitte ehkä tehdä tämän ehdotuksen koordinaattorille ja sitten sen seuraavassa kokouksessa. Paljon kiitoksia. E, ellei muita asioita ole, minähän kerron tästä kuulemisista. Ne alkavat ensi viikolla ja Saharovin Palkintoäänestys on sitten 7. lokakuuta. Nyt me siirrymme Jan 2 q jossa kuulemme Saharovin palkinnon ehdokkaiden esittelyt. Siellä on ihmisoikeuksien alivaliokunnan jäsenet kanssamme mukana. Paljon kiitoksia tästä kokouksesta ja näemme ensi viikon kuulemissa. Kiitoksia.